192 artiklan tulkinnasta, kun ei ollut tullut mitään ilmoitusta vastustavista, vastustavista ilmaisuista tästä tulkinnasta. Minun mielestä demokratian kannalta tässä parlamentissa olisi hyvä, että ei olisi mitään proaktiivisia virheitä, ettei se vaikuttaisi men vallalla olevan mandaattiin ja että tätä sääntöä... Mm, sovellettaisi myös tulevissa parlamentaarisissa valiokunnissa ja niissä olevissa mandaateissa, toimikausissa.